painotti sitä, että pääsemme viemään tämän asian käsittelyä pidemmälle. Kiitos tämän tärkeän asian. Kiitoksia komissaari. Keskustelu on päättynyt ja niin kuin edellisessäkin tapauksessa äänestys on huomenna kello 12. Seuraava kohta esityslistalla on Rouva Westfaalin mietintö väestörakenteen muutoksesta ja sen vaikutuksesta kohesiopolitiikkaan. Annakin puheenvuoron Rova Westfaalille. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Väestörakenteen muutos kuuluu aikamme mega-aiheisiin. Esimerkiksi Saksassa joka toinen tyttö, joka syntyy tänään, todennäköisesti tulee satavuotiaaksi. Minun 13-vuotias tyttäreni on iloinen tästä mutta politiikan täytyy myös reagoida tähän asiantilaan. Ne täytyy tehdä johtopäätöksiä ja luoda poliittisia eh- edellytyksiä tälle. Minun mietintöni, josta huomenna äänestämme, käsittelee oikeastaan näitä eh, äh, yleisiä ehtoja ja johtopäätöksiä. Tässä ei ole kysymys sosiaalisista aiheista, kuin esimerkiksi eläkkeistä. Tästä taas äh, reikivaliokunta ei vastaa, mutta on kysymys siitä, mitä Euroopan kohesiopolitiikalla voidaan tehdä ja millä tavalla voidaan rakentaa tulevaisuuden kohesiopolitiikka, jotta voisimme puuttua siellä konkreettisiin tulevan kysymyksiin. Haluan mainita neljä alaa, jotka me otamme esiin mietinnössä. Ensinnäkin, ensinnäkin on välttämätöntä, että Euroopan kohesiopolitiikka nähdään vahvemmin sellaisena, että siinä puututaan väestörakenteen muutokseen. EU 2020 strategiassa ja lainsäädäntöehdotuksissa väestörakenteen muutos on oikeastaan kohtuullisen tärkeässä asemassa nyt. Nyt täytäntöönpanossa täytyy muistaa se, että tämä asia on esityslistalla. Toisekseen infrastruktuuri. Me tarvitsemme infrastruktuuriin oikeuksia, jotta sosiaalinen syrjäytyminen saadaan, saadaan estettyä. Ikääntyneiden kohdalla tämä koskee muun muassa pääsyä julkisiin rakennuksiin ja ohimenneen sanoen on, tämä koskee myös muita henkilöryhmiä, kuten pienlaps, pien, pienten lasten vanhempia ja vammaisia. Samanaikaisesti meidän täytyy toimia maahan, maalta muut meidän täytyy tehdä maaltamuuton uhkan alla oleviin alueisiin siten, että se niistä saadaan kiinnostavia. Kolmas alue on ikääntynyt lapset ja perheet. Alue, Euroopan alueella on yhä enemmän ikääntyneitä ihmisiä. Meidän täytyy myös aluepolitiikan sadolla reagoida tähän. Tähän kuuluu muun muassa se, että edistettäisiin niin sanottuin usean sukupolven taloja mutta myös EAKR voisi myös vaikuttaa hoitosektoriin ja terveydenhuoltosektoriin. Ja jos puhumme maaltamuuton estämisestä, niin silloin me tarvitsemme koko päivä hoitoa, joka on erityisen tärkeää. Harmi, että valiokunnan enemmistö vastusti tätä vaatimusta, että lastenhoitosta saataisiin maksutonta. Minä olisin on halunnut enemmän, paljon enemmän rohkeutta. Ja neljänneksi kysymys työllisyydestä. Äh, nais- ja nuorisotyöttömyyden vastustaminen täytyy asettaa e- e- etusijalle meillä on sukupolvi nuoria naisia, jotka, joka on koko Euroopan äh, parhaiten koulutettua sukupolvea. Elleivät nämä naiset saa mahdollisuutta tulevaisuudessa, niin silloin me luomme itse äh, puutetta äh, ammattityövoimasta. Ja myös ikääntyneiden ihmisten tietoa ja kokemusta täytyy käyttää paljon enemmän kuin nykyään. Tässäkin meidän täytyy luoda rakenteita alueilla tätä varten. Hyvät kollegat, minä uskon, että me olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että meidän täytyy aktiivisesti rakentaa väestörakenteen muutosta, eikä pelkästään hallinnoida sitä. Euroopan aluepolitiikka voi antaa oman panoksensa tässä. Minä kiitän kaikkia kollegoita valiokunnassamme, jotka olivat rakentamassa tätä mietintöä. Tämä oli pitkä tie ja, ja ja tällä matkalla jopa yksi henkilö lähti eläkkeelle, mutta tämä työ on kannattanut. Minusta meillä on nyt käsillä hyvä mietintö ja toivon, että huomenna täysistunto, se täysistunnon enemmistö hyväksyy sen. Kiitoksia. Kiitoksia, Rova Westfall. Kerstiaimenettely lähtee liikkeelle. Zaborsko. Ďakujem pekne, pán predseda. Demografická zmena má dve príčiny. Väestön muutoksella on pari syytä. Ihmiset elävät entistä vanhemmiksi ja vähemmän ja vähemmän syntyy lapsia. Tässä mietinnössä tarkastellaan tätä asiaa, mutta varsin rajatulla tavalla, kun ajatellaan niitä mahdollisuuksia, joita on esimerkiksi lasten, lasten syntyvyyden parantamiseksi. Meillä on varmasti paljon sellaista, mikä johtaa perheiden hajoamiseen. Esimerkiksi naisten työttömyys on ongelma ja tässä naisten oikeudet on otettava paremmin huomioon. Naisia on palkittava siitä työstä ja hoidosta, jonka he kotona tekevät ja perheenjäsenilleen antavat. Ja uskomme, että tätä niin sanottua naisten kotona äh, ei palkkatyötä olevaa työtä pitäisi arvostaa paremmin, niin että tässä äh, mietinnössä nyt vähän on tällaista sosiaalista äh, keplottelua. Kiitoksia. Ja Rova Prendergast. Thank you, Chairman. E Kiitoksia puhemies. Tämä väestörakenteen muutos on fakta ja siitä on tullut keskeinen prioriteetti tulevaisuutta. Sillä väestörakenteen muutokset liittyvät myös alhaiseen syntyvyyteen ja ja siihen, että väestö muuttaa maalta kaupunkeihin. Nämä, nämä ovat muodostavat melkoisia haasteita ja myös mahdollisuuksia. Meidän täytyy varmistaa, että me pystymme puuttumaan näihin haasteisiin ja hyötymään näistä mahdollisuuksista jäsenvaltiot voivat käyttää rakennerahastoja kehittääkseen strategioita väestörakenteen muutoksen hallitsemiseen. Meidän täytyy valmistaa, varmistaa, että meillä on tarkkaa tietoa väestö, jäsenvaltioiden väestörakenteen muutoksista eri alueilla. Tämä tieto, tätä tietoa voidaan sitten käyttää rakennerahasto, rakennerahastovarojen jyvittämiseen tarvi, tarvitseville alueille sosiaalinen kotoutuminen ikääntyneiden kohdalla Irlannissa ja muualla, sen täytyy olla prioriteetti. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia, Rova Prendekast. Sitten uh, eh, Rabatton. The president. Um, uh, demographics is of course is a fascinating subject and I think Herra Batten, väestön rakenteen muutos on todella mielenkiintoinen aihe ja usein kerrotaan kertomattomia tarinoita. Kun meillä on nyt väestöräjähdys, kun Tony Blairista tuli vuonna 1997 pääministeri, niin Britanniassa oli noin 58 miljoonaa ihmistä, mutta nyt ihmisiä on yli 62, 62,4 miljoonaa ja 2030 vuoteen mennessä yli 70 miljoonaa todennäköisesti. Tämä on kestämätöntä väestörakenteen kehitystä, joka johtuu muun muassa maahanmuutosta. Siksi olisikin säänneltävä tai oltava maltillisempi maahanmuuton suhteen. Englannissa väestötiheys on suurempi kuin Kiinassa tai Intiassa. Meillä ei ole tätä politiikkaa koska EUlla ei ole tätä politiikkaa, mutta jos olisi, niin sen pitäisi puuttua näihin asioihin. Kiitos. Kolasik. Kiitoksia. Edustaja Nikolasik. pekne, pán predseda. Mm, Európska spoločnosť čelí mnohým Kiitos. Eurooppalainen yhteiskunta saa vastaansa useita väestöhaasteita ja ne tulevien vuosikymmenten aikana vielä vahvistuvat elinajan odote on pidempi, samoin syntyvyys on alhaisempi. Uskon, että kansallisia politiikkoja täytyy tarkastella uudelleen, kun ajatellaan eläke, turvallisuus, terveys, terveydenhoito tai perheiden auttamispolitiikkaa. Nyt tässä on muistettava, että entistä vähemmän lapsia syntyy tässä mietinnössä asia käsitellä vähän hassulla tavalla. Tietysti on muistettava myöskin, että on keskusteltava väestömuutoksesta ja uusimmista tendensseistä niin alue- kuin paikallistasollakin, koska on tietysti aina hyvin hyödyllistä äh, tietää kaikki nämä indikaattorit, kun ajatellaan kohesiopolitiikkaa. Kiitoksia. Sitten edustaja Mouku Naija. Dėkoju pranešėjai Westfall už gerą pranešimą ir bendrą konstrukciją. Kiitän esittelijää hyvästä mietinnöstä ja rakentavasta työstä. Toimin varjoesittelijänä tässä. Väestö ikääntyy Euroopassa ja komissio on pistänyt nämä muutokset merkille. Tässä on kyseessä uhkasta, mutta toisaalta myös mahdollisuudesta. 2007-2013 välisenä aikana jäsenvaltiot käyttävät 5,5 prosenttia rakennerahastoista tähän alaan. Meidän täytyy tukea paikallisyhteisöjä tekemään näitä päätöksiä kohesiopolitiikan asalla. Tämä on hyvin kattava aihe ja meidän on saatava parempi tasapaino, kun käsittelemme muun muassa perheitä koskevia asioita. Ennaltaehkäisevien liittyviä toimenpiteitä on toteutettava tehokkaasti. Meidän täytyy myös tarkastella eläkejärjestelmiä ja niiden tehokkuutta, kun tällä hetkellä tilanteet ovat aika erilaisia eri maissa. Kiitoksia, edustaja Nedelova sociálny stav a budúci vývoj v únii aby bola efektívna. Nykyinen tilanne ja tuleva tilanne Euroopan unionissa sitä silmällä pitää pidän hyvänä tätä Westfalin mietintöä. Meillä on ikääntyvä väestö ja syntyvyysluvut ovat alenemaan päin. Ja kyllä meillä on väestörakenteen muutos tapahtunut ja jotain on tehtävä tilanteen muuttamiseksi. Me tarvitsemme aloitteita jäsenvaltioilta, mutta me tarvitsemme myös koordinaatiota. Aluepolitiikka on avainväline, jolla voidaan vaikuttaa väestörakenteen muutokseen. Siksi me tuemmekin rakennepolitiikan muutosta. Meidän täytyy auttaa ikääntyneitä kansalaisia. Meidän täytyy huolehtia jokaisesta sukupolvesta. Tämä koskee lapsia, nuoria ja myös työelämässä olevia ja ikääntyneitä. Meidän täytyy kiinnittää huomiota haavoittuviin ryhmiin, lapsiin, työttömiin, naisiin, köyhiin, ikääntyneisiin ja maahanmuuttajiin. Tämä kaikki pitäisi olla meidän politiikkamme kaikilla tasoilla. Kiitoksia. Sitten viimeinen puhuja tällä kierroksella on Serassi Kierski. Pani Sikierski. Zmian demograficznych to problem wielu krajów i regionów Väestömuutokset vaikuttavat moniin jäsenvaltioihin ja alueisiin. Syntyvyys on hyvin alhainen Euroopassa ja meillä on myöskin paljon äh, maahan äh, paljon maltapakoa maaseudulta suurin kaupunkeihin. Tässä esittelijä on sitä mieltä, että että rakenne- ja kohesiopolitiikalla on suuria haasteita, mitä tulee tähän väestöhaasteeseen. Ja tässä on kuusi prioriteettia, niistä käsittelen kolmea. Ensinnäkin rakennerahastojen pitäisi olla sopeutettu paremmin tulevaisuuden haasteisiin, jotka liittyvät väestömuutoksiin, kun jaetaan rakennevaroja alueille, joiden pitäisi siis ottaa huomioon nämä väestökriteerit, mitä tulee infrastruktuureihin, tai mitä te, tulee tähän, niin ä, tämä kattaa niin maaseudut kuin kaupungitkin, ja meidän pitäisi pyrkiä ennustamaan näitä väestötendenssejä, ja tällä tavalla voisimme paremmin myöskin suunnitella kaupunkeja tai myöskin kuntia. Niiden pitäisi olla houkuttelevia ä, kansalaisille äm, niin, että infrastruktuuri olisi kuluttaja- ja kansalaisystävällistä. Meidän pitäisi myöskin saada lisää naisia ähm, työmaailmaan ja vähentää nuorisotyöttömyyttä. Kiitoksia paljon. Sitten seuraavaksi komissaari Dali sitten vetää keskustelun yhteen. Kiitos puhemies, arvoisat jäsenet. Kiitän <clears throat> eh, edustaja Westfalin tästä mietinnöstä. Tämä mietintö edustaa arvokasta panosta Euroopan komissiolle – kuten mietintö toteaa, on huomattavia eroja väestörakenteen tasolla eri maissa ja erityisesti eri alueilla. Siksipä tämä yksi ko, yhden koon paketti ei toimi, mutta komissio on nähnyt, toimii väestörakenteen muutosta vastaan aktiivisella työmarkkinapolitiikalla ja tukemalla yrittäjyyttä ja vaikuttamalla sosiaali- ja terveyssektorin infrastruktuuriin ja lastenhoitoon ja talorakennuksiin tukemalla ja taloudellisesti ja sosiaalisesti kotoutumista maahanmuuttajien ja vähemmistöjen osalta. Eh, väestörakenteen muutos on sellainen, joka vaatii yhtenäistä konseptia me tarvitsemme pakettia, pakatti vuoteen 2020, 2020 asti, joka hyväksyttiin lokakuun 6. päivän komissiossa tarjoaa kehyksen eh, laajoille investoinneille, joilla puututaan väestörakenteen muutokseen. Tässä katsannossa komissio on hyväksynyt useitakin säädöksiä kolmea rahastoa silmällä pitäen, jotka kuuluvat pakettiin Euroopan aluekehitysrahasto, Euroopan sosiaalirahasto ja kohesiorahasto. Eh, säädökset liittyvät eh, tähän integroituun äh, äh, linjauksiin, joka mahdollistaa meille äh, joustavuutta ja ylimääräisiä mahdollisuuksia rahoittaa väestörakenteen muutoksia, muutoksen vaatimia toimia. Aktiivinen ja terve ikääntyminen on kriittisen tärkeä eh, Euroopan yhteiskunnan säilyvyyden kannalta, jotta tämä, demokra- tämä väestörakenteen muutos voidaan saada hallintaan. Meidän täytyy muistaa tämä terveyssektori, meidän täytyy omalta osaltamme eh, mahdollistaa pääsy terveyspalveluihin. Komissio on nyt eh, laatimassa yhteistä strategiakehystä, joka kattaa kolme mainittua rahastoa sekä maatalousrahaston on äh, alue, maaseudun, kehitystä varten, maaseudun kehitystä varten. Kehys tulee kääntämään nämä 2020-strategian tavoitteet avaintoimintoihin, joita tuetaan eri rahastoista, joilla sitten otetaan huomioon tämä, tämä väestörakenteen muutoksen kokonaisuus ja huolehditaan siitä, että rahastot voivat olla yhteistoiminnassa tällä saralla. Thank you, Commissioner. So that was Madame. Kiitoksia. Tämä oli Rova Westfaalin mietintö. Tästä äänestetään huomenna kello 12. Ja voimme aloittaa viimeisen kohtamme esityslistallamme, joka on herra Simonin mietintö yleisöllisiä taloudellisia palveluja koskevista EU-valtion tukisäännöksistä.